puhemies on saanut neuvoston ensimmäisen kannan ensimmäisestä käsittelystä. Kysymys on direktiivistä uusien psykoaktiivisten substanssien mukaanottamiseen huumemääritelmään. Ja tämä julkaistaan tämän päivän kokouksen pöytäkirjoissa kolmen kuukauden määräaika, joka parlamentilla on tähän reagoida, alkaa huomenna 6. lokakuuta. Eikö se ole tänään? Ei huomenna, 6. lokakuuta. 2017. Luettelo löytyy siis kirjallisena.